κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρία. Hyvät kollegat, nyt jatkamme istuntoamme. Yhteenvedot ja tekstit, jotka on hyväksytty, on jaettu teille. Onko huomautettavaa tähän? Mikäli ei, lähden siitä, että yhteenvedonomainen pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava kohta tämän päivän esityslistallamme on yhteiskeskustelu YMPn uudistuksesta.